Jos en ole varma, rekisteröitykö minun ääneni. Halusin vain huomauttaa tämän. Me katsomme, että näin oli. Hyvät naiset ja herrat, EPP ja SD-ryhmiltä minulla on seuraavat äh, valiokunta- ja valtuuskuntan nimitykset. Envi-valiokunta kollega Ulmer, Trans kollega Kosa ja Agri kollega Andrieu. Onko vastalauseita? Ei. Joten nämä nimitykset on näin vahvistettu. Pöytäkirja toimitetaan hyväksyttäväksi seuraavan